Buongiorno. Hyvää päivää. Hyvät kollegat, voitteko istua paikoillenne? colleghe e colleghi subito due annunci innanzitutto... Kollegat, nyt pitää aloittaa ensinnäkin ilmoitukset. Haluaisin tässä yhtyä puhemies Schulzen puheenvuoroon eilis e-